Gut, meine Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Nyt voisimme aloittaa, vaikka Valenciano toinen puheenjohtajista ei ole vielä paikalla, mutta hän on varmasti aivan kohta tulossa. Meillä on kuitenkin rajallisesti aikaa käytettävissä, joten on syytä aloittaa. On hienoa, että järjestämme tänään kuulemistilaisuuden yhdessä ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Kuulemistilaisuus koskee ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja Afrikan maiden kanssa tehtävien alueellisten kauppasopimusten yhteydessä. Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi kollegat tietysti, mutta myös muut EUn toimielinten edustajat, tieteen ja kansalaisjärjestöjen edustajat. Ja olen tyytyväinen siihen, että meillä on täällä tänään neljä asiantuntijapuhujaa paikalla. He voivat kertoa tilanteesta tarkemmin. Ensinnäkin professori Jan Walters, tervetuloa. Hän on laatinut kattavan analyysin myös tutkimuksen seitsemännen puitohjelman puitteissa. Tämä on siis osittain EUn rahoittamaa. Hän on tehnyt intensiivistä työtä asian tiimoilta. Sitten Junior Lodge, AKT, kauppa koskeva team leader – Tervetuloa. Sitten Mauritiuksen EU-suurlähettiläs Jagdish Konjul ja Jacques Berthelot, maataloustieteilijä ranskalais kansalaisjärjestö Solidariteesta. Tervetuloa. Eli laaja asiantuntijakirjo on täällä tänään käsittelemässä ja antamassa vastauksia kysymyksiimme. Pitäisin nyt asiasta vielä lyhyen alustuksen. Pianhan parlamentissa tullaan käsittelemään monia kumppanuussopimuksia. Ne liittyvät neuvotteluihin, jotka ovat jatkuneet jo vuosien ajan Afrikan maiden kanssa – Ja meidän on nyt parlamenttina ar- arvioitava näitä sopimuksia ja mahdollisesti ratifioitava ne. Sopimuksiin liittyvät ihmisoikeuksiin liittyvät ehdot ovat olleet jo keskusteluiden kohteena, mutta loppuarviota niistä ei ole vielä tehty. Ja on pohdittava kysymystä siitä, mitä nämä ehdot merkitsevät kotonun sopimuksen kannalta – miten niihin pitää suhtautua epäsopimuksista, miten ne edistävät kasvua ja kehitystä. Ihmisoikeuskysymykset ovat merkittävässä roolissa meidän valiokuntamme työssä. Ne ovat uudenaikaisten kauppasopimusten rakennuspalikka. GSP etusijas kohtelu. David Martin on käsitellyt näitä ja delegoittujen säädösten osalta parlamentti on tuonut oman kantansa selkeästi esille. Jos katsoo tilannetta Länsi-Afrikan maissa, herää kysymys, kuinka pitkälle tilannetta voidaan parantaa tällaisten lausekkeiden avulla. Esimerkiksi 80 prosenttia kakaopavuista Länsi-Afrikasta käytetään meidän suklaaseemme ja usein mukana sadonkorjussa on lapsityövoiman käyttöä. Eli tällaisissa tapauksissa on kyllä keskusteltava ehdollisuudesta, tietyistä ehdoista ja siitä, miten EPA-sopimuksilla voidaan parantaa omalta osaltamme tilannetta. Ja tästä juuri tänään keskustellaankin. Olen iloinen nähdessäni, että toinen puheenjohtaja Valenciano saapui nyt paikalle. Hän saakin välittömästi puheenvuoron omaa alustustaan varten. Hyvää huomenta. Pyydän anteeksi viivästymistä. Olin ruoavaliokunnan kokouksessa. Aluksi haluan kiittää puheenjohtaja Langia hänen lähettämästään kutsusta. On erittäin tärkeää, että työstämme jotakin näkökohtia koordinoidusti, synergiaa Intan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan kaltaisten tärkeiden valiokuntien välillä on tärkeää ja tätä kautta kantamme ja näkemyksemme saavat voimakkaamman roolin neuvoston, komission ja julkisen mielipiteen silmissä. Näin todella voimme toimia tehokkaammin. Ihmisoikeuksien alivaliokunta on täällä oikeastaan parlamentin itse tunto, oma tunto. Emme aina sano mukavia asioita, mutta on meidän tehtävänämme katsoa ihmisoikeuksien toteutumista myös rajojemme ulkopuolella. Meillä on tähän sitoumus ja tiettyjä velvoitteita. Lissabonin sopimus puhuu näistä asioista joten meidän on hoidettava tehtävämme, meidän on tehtävä se järkevällä tavalla ilman kyynisyyttä. Ja ilman kyynisyyttä merkitsee sitä, että usein me joudumme toimimaan tällaisena hankalana omatuntona suhteessa muihin maailman alueisiin. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, ettemmekö itse joutuisi analysoimaan omaa kantaamme, omaa toimintaamme ihmisoikeuksien suhteen EUn rajojen ulkopuolella. Usein pohdin, että jos joutuisi allekirjoittamaan talous- tai yhteistyösopimuksen EUn kanssa, ja sitten me esimerkiksi hoidamme maahanmuuttoamme täysin väärällä tavalla Välimeren rannikoilla. Niin jos joku ulkoapäin katsoisi tilannetta ja sanoisi, että ottaisi kauppasopimuksen lausekkeen, jos EU haluaa sisälle kirjoittaa sopimuksen heidän kanssaan, niin lausekkeessa sanotaan, että EU pitäisi hoitaa maahanmuuttopolitiikkaa täysin eri tavoin. No tästähän me puhumme. Puhumme siitä, että käytetään kauppasuhdevälineitä välineinä, joilla edistetään ihmisoikeuksia, niiden toteuttamista. No siksi olemme täällä tänä aamuna. Olemme kuuntelemassa asiantuntijoita siitä, onko kauppasopimuksilla roolinsa siinä, että ihmisoikeuksia edistetään Afrikan mantereella. Hienoa, että olette täällä. Kiitos. Kiitoksia Elena. Nyt sitten ensimmäinen asiantuntija puhujamme, Walters. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Dankeschön. Ähm, morning. Good morning. Ähm, Hyvää huomenta. On ilo olla täällä. Euroopan parlamentissa olen Löövenin yliopiston professori. Ja mm, minä koordinoin muun muassa suurta eurooppalaista Frame-hanketta, ihmisoikeudet EUn sisä- ja ulkopolitiikassa, ja minä käsittelen nyt Frame-ohjelman puitteissa tapahtuvaa tutkimusta. Mä teille eteenpäin PowerPoint-esitelmäni ja uusimmat laatimamme asiakirjat. Tämä on uudenlainen esitys ja nyt minä haluaisin kertoa mitkä ovat äh, ihmisoikeusehdollisuudet kansainvälisissä kauppasopimuksissa, missä puitteissa mennään. Minä toisin nyt esille, että olen Lissabonin sopimuksen jälkeistä aikakautta eläneet viisi vuotta, joissa ihmisoikeudet ovat eräs perustavista arvoista ja myös äh, merkittävä ulkopoliittinen tavoite, kuten sopimuksen artikla 21 se sopimuksessa määrittelee. Tämä tekee myös hyvin selväksi sen, että unionin toiminta maailmassa laajemmin, niin siinä todennäköisesti se, että ihmisoikeudet ovat erottamaton osa unionin arvoja ja ulkopolitiikan tulee toimia ihmisoikeuksien puitteissa liittyen myös ulkopuolisiin sopimuksiin, joita EU solmi kolmansien maiden kanssa. Tämä on myös tärkeä osa Lissabonin sopimuksen operatiiviseksi siirtämistä liittyen 2012 vuoden strategisiin puitteisiin ja ohjelmiin, jossa puhutaan, että kapapolitiikan tulisi toimia tavalla, jotka edesauttavat ihmisoikeuksia. Ja kuten tiedätte, neuvosto aikoo hyväksyä uuden 2015 vuoden ohjelmaan, jossa on tärkeitä kohtia liittyen ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuslausekkeisiin, jotta voidaan parantaa koherenssia ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanossa kaikissa kansainvälisissä EU-sopimuksissa. Tässä pyritään laatimaan selkeä poliittinen yhteensopivuus EUn sisäisten ja ulkopuolisten toimien suhteen. Tämä on aina merkittävä haaste Euroopan unionille. Lisäksi tärkeä asia, joka tulee ottaa huomioon, kun katsoo sopimuksia, joita Euroopan unioni neuvottelee, niin sopimuksia on monenlaisia, useita eri tyyppejä. Monet ovat kauppasopimuksia, jotka ovat kaupallista yhteistyötä koskevia sopimuksia, jotka ovat assosiaatiosopimuksia, fta sopimuksia ja jotka ovat pidemmälle viettyjä yhteistyösopimuksia tiettyjen maiden kanssa. Ehdokasmaat, äh, kaakkois, naapuri, kaakkoisalueen naapurimaat, ACP-maat. Miksi nämä on tärkeitä tuoda esille? Vaikutelmat. Äh, niin jotkut asiat ovat EU toimivaltaan kuuluvia asioita ja toisaalta äh, joissain on jaettu toimivaltaisia, vaikkapa kehitysyhteistyö asioissa ja tämä monimutkaista asioita. Eri sopimusten kirjo on merkittävä ja kun puhutaan Afrikan maista, niin jotkut Afrikan maat ovat osallisia erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa. Mm. Mitä tarkoittaa se, että ihmisoikeuslausekkeita on kaikissa näissä sopimuksissa. On mielenkiintoista mm, katsoa, mistä näiden synty juontaa juurensa. Ne ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa ja on tärkeää korostaa, että tämän päivän kansainvälisissä sopimuksissa ihmisoikeukset ovat elintärkeä osa näitä sopimuksia. Ajatuksena on se, että on mahdollisuus käyttää ihmisoikeuslausekkeita painostuskeinona – ja ne ovat myös oikeudellinen keino pysäyttää tai keskeyttää täytäntöönpano. Ei ole olemassa standardilauseketta EU-sopimuksissa. Näiden eri lausekkeiden kirjo on suuri, mutta riippuen alueen ja maan profiilista EU solmii erilaisia sopimuksia, joissa on erilaisia ihmisoikeuslausekkeita. Lisäksi on näitä ei-täytäntöönpanolausekkeita. Ja tämä on säännös sopimuksessa, joka on kehitetty myöhemmin, jossa on seurantamekanismi, johon liittyy kuulemisia, tai jotta voi ryhtyä kiireellisiin toimiin, mikäli sopimusta rikotaan – johon kuuluu myös nämä ihmisoikeuslausekkeet. Ongelma näiden ihmisoikeuslausekkeiden kanssa on ei ainoastaan nämä moninaiset oikeusperustat ja niiden erilaisuus, vaan se, kuinka ne pannaan täytäntöön, kuinka näitä seurataan, näitä lausekkeita. Minulla on nyt kaksi tärkeää asiaa, jotka me olemme havainneet ja me olemme ne ottaneet mukaan kertomukseemme nämä ehdollisuudet ihmisoikeuksiin liittyen kansainvälisissä sopimuksissa, niin on useita alakohtaisia sopimuksia Euroopan unionissa, jotka mahdollistavat kauppayhteistyön ja kaupan liberalisoinnin tietyillä aloilla. Ja näissä on havaittavissa, että, että on argumentaatio liittyen näihin ihmisoikeusasioihin, että tuleeko näiden alakohtaisten sopimusten olla linjassa näiden laajempien sopimusten kanssa. Ja myös toinen mielenkiintoinen asia liittyy tähän ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoon Euroopan unionissa nämä niin kutsutut sopimukset EU joutuu jakamaan toimivallan jäsenvaltioiden kanssa, joten toimivalta on jaettu ja ainakin muutaman vuoden ajan joudutaan käyttämään näitä väliaika- väliaikaista täytäntöönpanoa välineenä. Ja tämä väliaikainen täytäntöönpano tapahtuu siten, että tässä ei kiinnitä huomiota tähän laajempaan sopimukseen siten, että ihmisoikeudet, oikeusehdollisuudet eivät ole mukana sopimuksen ensimmäisenä vuosina. Lisäksi ihmisoikeus lausekkeiden muotoilussa, niiden muodossa on erovaisuuksia. eu neuvottelemissa sopimus, sopimuksissa on kestävän kehityksen lukuja, joissa puhutaan äh, perusoikeuksista, sosiaalisista oikeuksista. Ja nyt minä päätän pian puheenvuoroni, koska aikani on loppumassa, niin tämä seurantakäytäntö ja täytäntöönpano liittyen ihmisoikeuslausekkeisiin niin on ongelmallinen. Tutkimuksia on tehty aiemmin. Ja Euroopan parlamentille ja näissä on tuotu esille tämä poliittinen äh, epäjohdonmukaisuus liittyen seurantaan ja tätä tulisi katsoa, sillä tähän liittyy tehokkuuskysymys, legitimiteetti, uskottavuuskysymykset liittyvät tähän myös. Ja on tärkeää huomata, että 2015 ihmisoikeusdemokratia suunnitelmassa viitataan näihin ihmisoikeuslausekkeisiin nykyisissä ja tulevissa EU-sopimuksissa. Thanks a lot, Professor Waters, uh, for this. Kiitoksia, professori Waters, tästä kattavasta katsauksesta. Nyt annan puheenvuoron herra Junior Lodgelle. Herzlichen Dank. Ähm, ich... Äh, sydämiset kiitokset. Olen iloinen, että minä olen täällä ja ja aluksi tekisin selväksi, että minä nyt kun olen saksaksi onnistunut itseäni ilmaisemaan, niin vaihdan englantiin. Kiitos. Minä työskentelen AKT-EU-ohjelmassa, jossa avustamme AKT-maita hallinnoimaan tai voittamaan ää, ongelmia, mutta puhun omasta puolesta. Työskentelin viisi vuotta AKT-kumppanuussopimusten kanssa ja minä suhtaudun intohimoisesti niihin. Ennen sitä kuitenkin kaksi varaumaa. That uh, I'm a trade, I'm a trade. Olen kauppaekonomisti. Se on se, mitä minä tunnen. Tiedän, minkälainen voimakas väline kauppa on kehityksen kannalta. Eli lähestyn asiaa kaupan näkökulmasta, mutta ymmärrän, että kun tulen AKT-maasta, olen määritelmällisesti kehitysammattilainen. Toinen varoma on, että vaikka keskustelun substanssi liittyy Afrikan ja EUn kauppasuhteisiin. Itse en haluaisi luennoida siitä, miten Afrikkaa pitää kohdella. Se ei ole toimivallassa, niin ja muutenkin kehottaisin varovaisuuteen sen suhteen, mitä me olemme tehneet. Kertoisin Karibian alueen kumppanuussopimuksista ja läksyistä, jota voisi oppia, mutta se jätään teidän mietittäväksenne. Pahimmiltaan kysymys on hallintaan, kaupan hallintaan liittyvistä asioista. Joku joskus sanoi, että kauppasopimukset ovat ikään kuin vastavuoroisia aseriisuntasopimuksia. Siinä sovitaan, että jätetään käyttämättä tiettyjä politiikkaa välineitä, erityisesti sellaisia, jotka saattavat haitata omia kehitystarpeita. Tässä näkökulmassa EPAat, kumppanuussopimukset, ovat tällaisia vastavuoroisia aseristuntasopimuksia. Eli esimerkiksi joku toinen osapuoli sanoi, että se ei maksa vientitukia, EU ei maksa tukia vientituotteille, jotka ovat relevantteja AKT-maille – nämä kumppanisopimukset liittyvät kotonun menettelyyn. Nämähän ovat kotonun sopimukseen otsake kahden asioita. Kotonun sopimus tekee erittäin selkeästi, että siihen liittyvät preferenssit ihmisoikeuksiin, mutta ei ainoastaan se, vaan hyvään hallintaan liittyvät odotukset ja etkä voi liikaa korostaa sitä, että kysymys on kaupanhallinnasta, mutta se on juurtunut, ankkurointunut laajempaan sopimukseen, kotonusopimukseen. Kotonusopimuksessa osasta lähtien, jossa viitataan YK peruskirjaan ja ihmisoikeusjulistukseen, viitataan ihmisoikeuksien perusoikeuksien yleissopimuksien Karpan neuvoston Afrikaan ihmisoikeusperuskirjaan ja Amerikan yleissopimukseen. Ja sopimuksen artiklassa 1 toistetaan, että yksilön oikeuksia täytyy kunnioittaa. Artiklassa 9 toistetaan, että ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaate ovat tärkeitä. Edelleen demokratiasta puhutaan 92 ja 93 todetaan, että ihmisoikeudet ovat osa hyvän hallinnan kehikkoa. Ja eli sopimukset ovat juurtuneet kotonon sopimukseen. Taakotteen ja Karibian kumppanusopimuksessa on erityisiä ihmisoikeuspiirteitä. on yleinen huolenaihe, että jos kotonon sopimus raukeaa vuonna 2020 ja neuvottelemme kauppasopimusta sit ajatellen tulevaisuutta, mitä tapahtuu näille kattaville lävis, sopimuksen lävistäville oikeuksille? Väittäisin, että EU ja Karibian maat kohtavat kolme valintaa suhteettensa suhteen. En, ensimmäinen vaihtoehto on status quo tiukka säilyttäminen, johon liittyy perusoikeuksien ja hyvän hallinnan juurruttaminen. Toinen vaihtoehto on, että on sopimusta päivitetään, että sinne painetaan enemmän alueiden välisiä suhteita Afrikan ja EUn kumppanuussopimuksia, Karibian ja EUn kumppanuussopimuksia, Tyynemeren EUn kumppanuussopimuksia. Ja nämä perusarvot, jotka molemmat osapuolet jakavat, ankkuroidaan ei ainoastaan kauppajärjestelyihin, vaan kehitysyhteistyöhön sen välineisiin. Ja tietenkin poliittiseen vuoropuheluun, jotka ovat kotonusopimuksen kolme pilaria myöskin. Ja kolmas vaihtoehto on Katonnon sopimuksen uudistaminen, jossa säilytetään nykyinen järjestely, jossa kolme maan osaa ovat suhteessa eu mutta jossa fokus on sitten virtaviivaistettu. Tärkeintä on, että riippumatta sitä vaihtoehdosta, jonka osapuolet valitsevat, tärkeintä on, että tämä yleinen hallintakehikko säilytetään siinä näkökulmassa – pelot EU-Karibian suhteiden tulevaisuuden suhteen. Uskon, että näitä pelot ovat ylimitoitettuja. Ja sitten Cariforum, Cariforum kumppanussopimuksen ihmisoikeuspiirteet, ne ovat jälleen johdanto-osassa olennaisissa osissa, oikeuksissa mainittuna. Artiklassa kolme on erittäin tärkeää sääntö, joka koskee sitä, että tämän sopimuksen täytäntöönpanossa otetaan niin, ää, in, inhimilliset, kulttuuriset, taloudelliset, sosiaaliset, terveysympäristö, edut ja myöskin tulevat sukupolvet, eli kestävä kehityskin mukana. Mutta sitten mitä ulkomaisiin suuriin investointeihin tulee, sopimus vaatii molempia osapuolia olemaan alentamatta sosiaalisia oikeuksia tai ympäristöoikeuksia – houkutellakseen investointeja. Se on tärkeä näkökohta. Minulla mulla on vähän uutisia. EU ei vaatinut näitä vaatimuksia. Me halusimme näitä. Ja myös institutionaalisissa määräyksissä parlamentaarikkoina tiedätte, että on olemassa konsultatiivinen elin, kuulemiselin, josta tehtiin kai päätös 2010 sen suhteen, miten Euroopan parlamentin delegaatio on edustettuna. Ja sitten on tällainen konsultatiivinen komitea, joka edistää vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja lopuksi on seurantaa ja arviointia. Professorit taisi mainita tämän. Tämä on mahdollisuus, koska se on uusi ja innovoima. Ja tällä voidaan terävöittää ja kehittää parhaita käytänteitä seurannan ja arvioinnin suhteen. Puheenjohtaja lopettaisin ehdottamalla tai kehottamalla lievän varovaisuuteen. Käytännön kehitystyötä tekevänä ihmisenä ymmärrän ihmisoikeuksien merkityksen. Ar- väittäisin, kuten Amartya senkin on esittänyt, että ihmisoikeudet ovat kehityksen foorumialueena, mutta varoittaisin ehdollistamista vastaan. Useammasta syystä emme halua tästä uutta ei-tariffiestettä kaupalle. Emme halua AKT, erityisesti Afrikan maita, ää, aina kartulla lyödä. Ne ovat tottuneita si- siihen. Muutos ei tule siitä, että vasaralla huhmaroidaan. Ja lopuksi viittaisin äskettäisiin artikkeliin New York Timesissa ja Euroopan neuvoston Edustaja sanoi, että Eurooppa, Euroopassa on paljon ihmisoikeusväärinkäytöksiä. Siihen loputan. Kiitos. Thanks a lot. And now I have the floor to my... Kiitos. Toinen puheenjohtaja saa puheenvuoron. Seuraava puhuja. Martioksen suurlähettiläs. Hän voi antaa meille näkemyksen, miten EPA-sopimuksissa voidaan käyttää ihmisoikeuslausekkeita ja kuinka ihmisoikeuksia voidaan kehittää hänen omalla alueellaan. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, puheenjohtajat. Tässä todettiin, että me olemme asiantuntijoita tällä alalla, ei, mutta haluaisin täsmentää, että me en ole minkälainen asiantuntija, mutta meillä on kyllä todistetusti hyvä historia sen suhteen, että me kunnioitamme ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Minä olen täällä Mauritiuksen edustajana. Me panemme täytäntöön väliaikaista talouskumppanuussopimusta kolmen maan kanssa Afrikan alueella. Me olemme ensimmäinen alue Afrikalle, joka panee täytäntöön tämän tyyppistä talouskumppanuussopimusta. En voi antaa teille koko Afrikan näkemystä ihmisoikeuksiin liittyen, mutta uskon, että me voimme nyt käsitellä joitain niitä asioita, jotka ovat Afrikalle merkityksellisiä. Kollega tässä vieressä jo viittasi nykyiseen tilanteeseen – jossa todetaan, että kotonun sopimuksessa on useita artikloja, joissa käsitellään poliittista vuoropuhelua, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Tässä viitattiin artikloihin 8, 9, 96 97. Ne ovat tärkeitä kotonun sopimuksen artikloja. Minä haluaisin tuoda esille, että kotonun sopimus on puitesopimus, joka luo sopimus suhteet AKT ja EUn välille. Se on myös kehitysväline, joka mahdollistaa kaupankäynnin, mutta myös avun hyvinkin pitkälle. Joten on mahdollista, että tämän tyyppisessä sopimuksessa on kohtia, jotka viittaavat ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen hallitsemiseen koton sopimus umpeutuu 2020 ja me tiedämme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja kun tämä toinen otsikko ei ole enää voimassa kotonon sopimuksessa ja meidän tulee yksittäisiä talouskumppanuussopimuksia neuvotella, niin kohtaamme uusia haasteita. Ne kauppa, mieltymykset, ja nämä sokeri pöytäkirjat ovat umpeutuneet ja nyt solmimme uusia taloudellisia sopimuksia. Geopoliittinen todellisuus on nyt toisenlainen. Cecilia Malmström toi esille, että on tärkeää, että EU neuvottelee TTIPin, sillä EUn ääneen vahvuus on laskemaan päin ja Afrikassa on oltava varuillaan sillä on myös muita tärkeitä pelaajia, jotka toimivat aloilla, joissa EU, mikäli tämä ei toimi varovasti, niin tämä saattaa menettää tämän globaalin toimijan roolin, joka eu Afrikassa on aiemmin ollut. Afrikassa ollaan myös tietoisia siitä, mitkä ovat Afrikan kyvyt, Afrikan resurssit, ja nämä täytyy ottaa huomioon. Eli todellisuus on nyt toisenlainen. Tästä syystä johtuen talouskumppanuussopimusten solmiminen on kestänyt kauan, ja me emme tiedä vielä, tuleeko tällaisia talouskumppanuussopimuksia kaikille eri toimijoille. Nyt ihmisoikeustilanteesta. Hyvä puheenjohtaja. Tässä keskustelussa sanottiin hyvin, kun sanottiin, että ihmisoikeuksia tulee puolustaa Euroopan unionin rajojen sisällä ja sen ulkopuolella, ja tämä on tehtävä älykkäällä tavalla. Tämä on totta, ja olen sitä mieltä, että tästä tulisi keskustella nyt laajemmin. Mikä on tämä älykäs tapa käsitellä ihmisoikeuksia? Afrikan suhteen, kun puhutaan perusoikeuksista, ihmisoikeuksista, niin on pidettävä myös mielessä, että oikeus kehitykseen on myös erittäin tärkeä perusoikeus. Ja näin ollen, kuten Lots sanoi aikaisemmin, kun puhutaan kaupasta ja kaupankäynnistä, niin tätä on katsottava myös kehitysnäkökulmasta. On oltava varma, että kauppa toimii moottorina siten, että se tuo työllisyyttä, vaurauttaa, se poistaa köyhyyttä, ja tätä asiaa on katsottava tästä näkökulmasta. Kun puhutaan sanktioista, kun puhutaan toimenpiteistä, kun puhutaan näistä täytäntöpanon keskeytyslausekkeista, niin Afrikassa, eri Afrikan alueilla, kuljetaan kohti integraatiota, luodaan yhteistä tullialuetta – ja kun aloittaa sanktiot tiettyä maata vastaan, niin on katsottava, kärsi, onko oikein, että kaikki alueen maat kärsivät, sillä ei ole mahdollista asettaa sanktioita yhdelle maalle, kun nämä ovat osana yhteistä tullialuetta. Mitä tässä voidaan tehdä? Me olemme sitä mieltä, että Afrikan mantereella on useita alueita. Nepat äh, on erilaisia tarkastuselimiä ja olemme sitä mieltä, että ei on tulisi tehdä yhteistyötä näiden elinten kanssa. Olisi katsottava, kuinka ihmisoikeuksista voitaisiin keskustella – tätä tulisi katsoa alueelliselta tai maanosaa koskevasta näkökulmasta. En tiedä, kuinka tämän asian suhteen voitaisiin toimia, sillä mikäli toimitaan kahdenvälisesti, on useita eri asioita, jotka nousevat esille. Hiljattain käytiin keskustelu, joka liittyy homoseksuaalisuuteen Afrikassa. On ymmärrettävä, että vaikka nämä EU-asiayhteydessä – ja kansainvälisessä asiayhteydessä ovat usein esillä, niin Afrikassa tämä on kulttuurinen seikka. Ja kuten menneisyydessä on nähty, niin homoseksuaalisuutta koskevat lait, niin ne ovat sellaisia, jotka on pantu täytäntöön siirtomaa herrojen toimesta, ja niitä ei ole koskaan tarkastettu, tarkistettu, ja ne ovat herrojen täytäntöönpanemia, tien täytäntöönpanemia, ja nyt nämä samat tahot pyytävät, että nämä poistettaisiin. Olisi pidettävä mielessä, että on eräs tekijä, joka on tärkeä. Uudistuttava toki on, mutta uudistuksille on annettava aikaa, jotta voidaan panna täytäntöön. Ja parasta olisi, että siirrytään kohti järjestelmää, jossa sanktioita pannaan täytäntöön tai niitä pyritään panemaan täytäntöön, että tässä toimittaisiin yhteistyössä Afrikan unionin kanssa ja ne pantaisiin täytäntöön alueellisella tasolla, jotta näitä ongelmia voitaisiin käsitellä yhdessä. Tässä on muutamia asioita, joita haluan nostaa esille. Ambassador, um, Nyt mennään tämän puheenvuoron Jacques Bertelolle. jonka ryhmän pyysivät osallistujaksi tänne. Hänen maatalousprofessoriaan. hän työskentelee Tulluusissa sijaitsevan solidariteettijärjestön puolesta. Hänellä on paljon kokemusta erityisesti Länsi-Afrikassa, herra Bertelo. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Laitan huomioon, että meillä on aikarajoitteita. Keskityin Länsi-Afrikan tällaisen kumppaniuteen, enkä kiistä ihmisoikeusehdollistamista, mutta tämä ehdollistaminen liittyy kaikkiin eu vapaakauppasopimuksiin jo 30 vuotta. Sitä ei ole koskaan kunnioitettu kuitenkaan. E on antanut, antanut Pakistanille nämä yleisen suostumuslauseke edut, joka on naisten oikeuksien maailmanmestari ja Honduras, joka on mu- murhien maailmanmestari. 2012 Kolumbia joka on ihmisoikeuksien ennätysmaa, jossa puolustutilaiset joukot tekevät tätä. Ja sitten, sitten Afrikan Sahara-alpolla on Eritrea, Sudan, Kongo, et cetera, on suljettu pois uh, uudessa sopimuksessa. Ja sitten että vastaamme, tämä liittyy Euroopan epätasapuolisiin keinoihin, joka estää Afrikan to- osallistumisen markkinoille epätasapuolisiin sopimuksen, joka ei vastaa normeja. Aito ongelma, kumppanisopimukset, jotka vievät paljon budjettiresursseja, vähentävät budjetteja, ja, joilla kunnettaa ihmisoikeuksia, terveyttä, koulutusta, elintarvikkeiden saatavuutta, ympäristön suojelua, ja, ja, ja, ja sitten maahanmuuttajavirta välimerellä kasvaa. Tässä on kolmoishaaste, maan väestöllinen ilmasto, lämpeneminen ja sitten elintarkepulla. Eli EU puhuu toisaalta kumppanisopimuksesta, joka rikkoi yhä enemmän ihmisoikeuksia ja painita neljää syytä. Ensimmäinen syy on tullioikeuksien äh, tulee menettämään valtavan Nigerian tapauksessa. 2014 voimme pankki ja Rova Galina viittasi 23.6. Tämä tutkimus on virheellinen. Sanoi, että tulliva tulee vähentämään, ne olisi 0,2 prosenttia budjetista ei ole vakavaa. Ja, ja myöskin Länsi-Afrikassa Af- väestö tulee 67 prosenttia kasvamaan vuoteen 2005 mennessä. Se väestö tulee vastaamaan ää, Euroopan väestö 31 ja, ja 35 mistä se on 300 miljoonaa vuonna 2050. Maailmanpankki ei myöskään ää, laske tulli, tulien menemistä, kun kauppa suuntautui euroon, eikä myöskään ALV-menetyksiä. Satsentanut tähän laskuja ja solidariteetijärjestö on täydentänyt 2014 tuotantolle mukaan Länsi-Afrikan vasteiset menetykset ovat 1,3 miljardia euroa vuonna 2003,3 miljardia euroa 2025, eli 46 miljardia euroa 2035 vakalla väestöllä ja sitten vielä enemmän sitä että väestömäärä kasvoo. Näitä valtavien menetysten, menetyksiin nähden nämä korvaavat tuet ovat epärealistisia ja kaupan pääosasta on kuitenkin todennut, että tähän kumppanisopimukseen ei liity tuen alkoi ja sitten sisäiset budjettitulot pienenevät. Eli koulutus, terveys, maatalousresurssit pienenevät enkä puhu myöskään puhelimista kehotettiin puhumaan hitaammin. Tässä on Maailmanpankki 2014 Nigerian suhteen ennakoi, että 0,3 prosenttia on kuluttajien edut hyöty kasvaisi, mutta tämä on realistista. Tämä pohjautuisi EUn tuontituotteiden, maataloustuotteiden hinnanlaskuun, mutta vähentää paikallista ää, viljan hintaa, myös maidon ja sitten juurekseen hintaa, joka pienetään viljelijöiden tuloja heitään 61 prosenttia väestöä. Rava Galina ja herra so, toteavat, että suur, su, suurin osa esimerkiksi riisi, maito, jauho, joiden alhainen tariffi tiputetaan 5 prosenttia nollaan mutta suurin osa nigerialaista elävät alle dollarin rajalla. 40 prosenttia maaseudulla ja palaan tähän, mitä äsken sanoin, viljavienti, EU-maitotuotteiden vienti Länsi-Afrikkaan 2013 sai noin puoli miljardia euroa vientitukea. Eurooppa väittää, että sillä ei ole yhä vientitukea, mutta ei pidä unohtaa, että VT on paneeli on todennut, että, että tämä sisäiset maataloustuet ovat polkumyynnin tukia. Ravagallina ja kaksi nigerilaista tutkijaa kumppanisopimuksen pohjalta ovat tehneet erittäin negatiivisen vaikutusarvion 5 prosenttia, budjettitulo, työttömyys kasvaa ja BKT tippuu Maailman pankin ja nigerilaisten tutkijoiden tutkimukset tehtiin ennen kuin öljyn hinta on tippunut. Ja IMF on vaatinut 60 prosentilla, äh, on tannut, että öljy tulee tippua 30 prosentilla, mikä myös tiputtaa kasvoja BKTtä. Ja Boko Harmin vastainen taistelu, joka on saanut helpompi tehdä vähentämällä köyhyyttä. Tämäkin vähentää koulutus- ja terveysmenoa. Ja kolmas syy, että maailmankauppa järjestelmän sopimukset vaativat paljon enemmän ihmisoikeuksien kunnittamista kuin ää, ää, nämä kumppanisopimukset. tällä loppu 2009 maailmankauppajärjestössä Euroopan on suostunut tuontien tulleja vähentämään 165 euroon välisellä sopimuksella Keski-Amerikka, Kolumbia, Peru, Ecuador. Eli näillä ei ole mitään syytä vastustaa tämän poikkeavan palami, että, että maailmankapajärjestön preferenssit siellä käyttöön, koska ää, eri tasoero Terpon ja Karibian välillä on suuret. Maldivella on myönnetty tällainen ja, ja, ja Länsi-Afrikkaan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 näissä tulee, niiden pitää saada vakuutuneet oikeudet kahdenvälisessä sopimuksessa TTIPissä erityisesti kauppatulot vähenevät. Mikä takia vastustaa näitä kumppanisopimuksia? Koska eurooppalaiset firmat vain painostavat Länsi-Eurooppaa, erityisesti isot ranskalaiset yritykset painostavat niitä hedelmäyritykset, banaania ja anan, banani ananasta, kannasta ja kotdivuorista ovat painostaneet, e- että ei maksettaisi enää yleisen satusjärjestelmän. tehtäviä. Myöskin Gramula järjestää Abidjanissa on esimerkiksi pyrkinyt siihen, että viljan tarifit tiputaan nollaan. Riisille tämä se Bolorex-ryhmä, joka hallitsee Kinnanlahden satamia, saattaa osaa kolmas osaan Cote d'Ivoirin rannikon kokosviennistä. Cote d'Ivoirin, Ganan ja muiden tulot ovat 20, 20 prosenttia. Ja tämä on vain 4,4 prosenttia kuitenkin tullioikeuksien vähentämisestä Länsi-Afrikassa vuoteen 50 prosenttia, 6 prosenttia vuoteen 35 mennessä, jos tämä kumppanisopimus otetaan käyttöön. Että eh, tämä selkeämpää tämä ei voi olla. Siksi Länsi-Afrikan kansalaisyhteiskunta vaatii, että näiden maiden pitäisi saada säilyttää nämä tulitulot. Tämä olisi eräänlainen 2,3 prosentin ää, vientivero. Merci beaucoup. Et maintenant, euh, Hyvä. Nyt uh, äh, Gerton Darling. Ben. Kiitos paljon, Ben. Kiitos paljon neljälle puhujalle. Olipas kiehtovaa kuulla eri näkemyksiä. Minä olen ST-ryhmän Länsi-Afrikan sopimuksen varjoesittelijä ja me tulemme kiinnittämään huomiota näihin eri asioihin, joita tuotiin esille tässä keskustelussa. Ja käsittelemme asiaa edelleen. Mutta minä haluaisin palata näihin ihmisoikeuslausekkeisiin. Minulla on muutama kysymys ja ne on kohdennettu ihmiselle. ihmisille. siltä kysyisin, kuinka on helpompi panna nämä kotonusopimukseen liittyvät linkit, niin kuin helpona vanna täytäntöön näissä talouskumppanuussopimuksissa. Ja tässä viitataan kotonu, kuinka nämä ihmisoikeusseikat, jotka liittyvät tähän kotonu-asiayhteyteen, niin kuinka nämä asiat, joita Lodge toi esille, niin kuinka nämä voidaan panna täytäntöön mikäli kotona sopimus umpeutuu, mikäli uutta ei solmita. Lodgin puheenvuoro oli varsin mielenkiintoinen, mutta minä haluaisin nyt, nyt puhua tästä Karibian kokemuksesta. Nyt on ollut kolme vuotta siitä, kun tämä talouskumppanuussopimus aloitettiin, sitä on pantu täytäntöön, se on erilainen kuin nämä Afrikan kanssa solmitut talouskumppanuussopimukset – kestävä kehitysluku, täydet puitteet liittyen eh, elimiin ja vuoropuheluun. Ja tästä puhuttiin aivan tässä puheenvuoron lopussa. Minä olin sitä mieltä, mm, että tämä sitomukseen liittyvä kohta, niin tätä arvostellaan, tai minä arvostelen tätä henkilökohtaisesti, että Afrikan talouskumppanuusopimusten suhteen ei ole tätä sitoumusta, kansalaisyhteiskunta ei ole mukana tässä kuin mitä meillä on näissä Karvian sopimuksissa. Joten olisi mielenkiintoista kuulla tämä täytäntöönpano, sen seurantaa, varsinkin lukujen 4 ja 5 kanssa liittyen näihin sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Olisi sitä mieltä, että työntekijän oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia. Olisi tärkeää, että niiden suhteen ei tehdä minkäänlaista kompromissia. Olisi tärkeää nähdä ne tässä yhteydessä. kuinka tämä komitea, kuulemiskomitea toimii. Onko tämä hyvä tapa toimia? Olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemys tämän suhteen. Ja viimeinen kysymys. Me kuulimme kritiikkiä Bertolo arvosteli sopimuksia ja minä haluaisin tietää, mitkä olisivat ideaalit puitteet sille, että voidaan varmistaa ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa, se, että niitä tuodaan esille, niitä pannaan täytäntöön, mitä EUn tulisi tehdä, kuinka alueellisia sopimuksia voitaisiin käyttää hyväksi. Ja minä palaan nyt siihen, mitä aiemmat puhujat ovat esille. Logia suurlähettiläs nostavat esille sen, että kaupankäynti on tärkeä osa kehitysstrategia, kuinka voidaan varmistua, että kauppasopimukset vievät eteenpäin inhimillisen kehityksen progressiivista näkökulmaa ja kuinka ne panevat sen täytäntöön koko maan osassa. Merci, euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta halusin vaan vinkata kahdella alle, että salissa on myös Mamadou Sisoko, senegalilainen matalaisjärjestöjen yhteenliittymä kunnianpuheenjohtaja Länsi-Afrikassa, joka on ollut Afrikan viljelijöitä järjestön alullepaneja ja häntä olisi myös kiinnostava kuulla oikeuksien ja matalan kehityksen suhteen. Ja kysyn, voisikohan saada puheenvuoron? Meillä on kolme täsmällisempää kysymystä. Ensinnäkin puhutaan paljon näistä ihmisoikeuksia, kestävän kehityksen oikeuksista, mutta, mutta ihmisoikeuksia ja kestävän kehitystä ei voi panna samaan lauseeseen, jossa sitä samassa yhteydessä EU-AKT-sopimuksiin e lausekkeita, jotka vievät maton alta ihmisoikeuksista se homoseksuaalinen oikeudet, lehdistön vapaus, va- vaalien järjestäminen, kaikki, tästä voi puhua, mutta sitten kaikenlaiset kehitysoikeudet, oikeus maahan, tuota, maan hamstraamista, se on merkittävää Afrikassa, mitä nämä maat, joista tällä hetkellä puhumme, miten ne pyrkivät ehkäisemään toista maan hotkemista, kun tarkoituksena ei ole edistää paikallista maataloutta. Oikeus elintarvikkeen äh, turvallisuuteen ja varmuuteen. Esimerkiksi, että jokaisella maalla on mahdollisuus täyttää väestön omat tarpeet. Ja sitten mekanismeja, jotka ruokkivat konflikteja. Näissä sopimuksissa on rakenteellisia keinoja, jotka luovat konflikteja näissä maissa – mitä voimme luoda ainoasti johdonmukaisen politiikan kysyin Malmströmiltä eilen. Tästä en saanut valitettavasti vastausta. Ehkä päivän pohjalla on ideoita sitä, mikä olisi paras sopimus, joka mahdollistaisi johdonmukaisen politiikan. Minun mielestäni, että sehän tällä sanottu, ihmisoikeudet e- eivät ole tulosta ehdollistamisesta, vaan päinvastoin ovat siitä, mitä me pystymme tekemään johdonmukaisesti teidän kanssa näissä maissa. Ja sitä kansalaisyhteiskunnan rooli. Me tunnemme vaik- neuvotteluiden vaikeudet, kauppaneuvottelujen vaikeudet. Onhan nyt Euroopassakin. Neuvotteluiden seurattavuuden puute. Tiedämme, että Afrikan kansalaisyhteiskunnalla on vaikeuksia osallistua neuvotteluihin. Mikä olisi paras keino osallistaa Afrikan kansalaisyhteiskuntaa, Euroopan kansalaisyhteiskuntaa, jotta sopimus laaditaan paremmin – aito huomioon ottaminen. Olisi tärkeää, että komissio ei ole ottanut huomioon joko tutkimuksia, joiden tulokset eivät olisi niin myönteisiä sen mukaan, mitä ollaan tekemässä. Miten tällaiset äh, ennen sopimuksia tehtävät sopimukset voidaan ottaa huomioon ja kansalaisyhteiskunta myös. Sitten lopuksi viittasitte siihen, että Yhdysvallat on erittäin kriittinen siihen, miten Euroopan neuvottelee kumppanussopimuksen, mikä vaihtoehto on. Kunnioittaako Yhdysvallat paremmin Afrikan kehitystä? Jos näin on, mikä amerikkalainen malli tässä voisi olla pöydällä? Mistä voisimme inspiroitua? Merci beaucoup, David Martin. Kiitos, David Martin. Thank you, Chairman. Kiitos. Ihmisoikeus ja kaupan valiokuntien käsittelevän Valiokuntien jäsenenä, niin oli mielenkiintoista kuulla näitä näkemyksiä, mutta tämä vie tuo meille enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, kun käymme näitä keskusteluja. Professori Walters sanoi, että EU-tasolla ei ole selkeä kanta liittyen näihin ihmisoikeuksiin. Tässä tehdään eroja eri kumppanien välillä, johtuuko se taloudellisesta, maahdista, kulttuurisista yhteyksistä, toisiin maihin luotaan enemmän kuin toisiin, vai liittyykö tämä neuvottelu kyvystä? Tässä on monilla varmasti erilainen näkemys, mutta selkeä vastausta tähän ei ole. Kariformiin liittyen minä olin esittelijä tähän aiheeseen liittyen. Tämä oli hyvä malli, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin ja liittyviin ulottuvuuksiin. Olisi mukava kuulla myös komissiolta. Ymmärtääkseni tämä oli sama malli, sama sapluna, joka oli käytössä, kun käsiteltiin näitä asioita Afrikan maiden kanssa, mutta näitä ei saatu vietyä läpi näitä eri kohtia. Haluaisin tietää, miksi Afrikan maat vastustivat näitä kohtia, jotka saatiin solmittua Kariformin Puheenjohtaja toi esille tärkeän asian. Me käsittelemme näitä asioita paljon ja eri ihmisoikeuslausekkeiden sisältöä, mutta tuloksista ei ole näyttöä, ei ole näyttöä, että tulokset olisivat paremmat sen jälkeen, kun nämä on solmittu. Olisi mukava tietää, saavutetaanko jotain sillä, että nämä ihmisoikeuslausekkeet otetaan mukaan kauppasopimuksiin. se, että on olemassa täytäntöön panematta jättämistä koskevat lausekkeet, niin onko tämä todellakin keino viedä läpi näitä näkemyksiä? En tiedä, mikä tilanne on todellisuudessa. Mutta minä haluaisin vielä palata Carformiin. Omin, omat kokemukseni Carformin kanssa ovat että mielestäni tämä sopimus on erinomainen, mutta seuranta on ollut olematonta. Olen komitean puheenjohtaja. Meillä on ollut ainoastaan Carrefour kumppanien kanssa yksi ainut kokous alueella ja yksi Euroopan unionissa. Tässä parlamentissa ei ole järjestetty seurantaa. Komitea teki paljon töitä ja sikäli kun minä olen asian ymmärtänyt, niin töitä ei ole tällä hetkellä putkessa. Kysyä sitä, että sopimus olisi hyvä, vaan nyt on jatkettava tältä pohjalta. Mr. Panseri. Kiitoksia. Seuraavaksi Panseri. Kiitoksia. Afrikassa vuosi 2014 oli tuhoisa ihmisoikeusaktivisteille he joutuivat kärsimyksiin ja niille, jotka joutuivat kärsimyksiin sota-alueella. Hallitukset puhuvat kyllä väestönsuojelusta, mutta maailmanlaajuisesti on epäonnistuttu katastrofaalisesti niiden suojelussa, jotka suojelua eniten tarvitsevat. Nämä luvut käyvät ilmi Amnesty Internationalin viimeisestä tutkimuksesta – Tilanne on tämä, vaikka en aina katsokaan oikean suuntaan. Kiitoksia tämän aamun asiantuntijoille. No, haluan pohtia tilannetta heidän kanssaan totta kai. Usein esiin tulee kaksi asiaa, kun puhutaan ihmisoikeuksista, erityisesti Afrikassa. Ensinnäkin reaalipolitiikka Ei voida olettaa, että voitaisiin saada aikaan suuria ottamalla aina esiin tämä ihmisoikeuslauseke, koska meillä on suuri kilpailija eli Kiina. Tämä näkyy kauppatoimissa ja muussa. Jos haluamme pysyä kyydissä, meidän on tässä taisteltava. Eli tästä on keskusteltava mutta jollakin tavalla teot näistä on ennen pitkää päästävä eroon. Ja toinen asia, joka tulee esille, ja tämän kuulin myös Maurityksen lähettiläältä tänään, on se, että tarvitaan aikaa. Mutta kuinka paljon aikaa? Perinteet, niillä on painoarvonsa, samoin siirtomaa perinteillä, perinnöllä. Eli haluaisin kuulla tähän liittyen asiantuntijoiden kommentin. Toinen asia liittyy myös kotonuusopimukseen. Meillä on ollut uudelleen tarkastelu vuonna 2005. Tuolloin tunnustettiin kansainvälisen rikostuomioistuimen rooli. Parlamentti on ratifioinut sopimuksen vuonna 2013 ja ilmaissut varaumia joihinkin sopimuksen kohtiin liittyen arvoihin. Täällä viitattiin syrjimättömyyteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Tänä vuonna mitään uudelleen tarkastelua ei ole tulossa, joten voimmeko pyytää objektiivisesti, että sopimusta lähdetään uudistamaan tänä vuonna. Me todella tarvitsemme kotonun sopimuksen suurta uudistusta. Sitten ehdollisuus. Mielestäni on välttämätöntä ottaa käyttöön sitovampia ehdollisuuteen liittyviä sääntöjä. On saatava aikaan myönteinen suhde kansalaisyhteiskuntaan, jotta näihin tavoitteisiin myös päästäisiin. Ja sitten kolmanneksi päästäkseni pois pelkän teorian käsittelystä, niin miksi Euroopan parlamentti ei pyytäisi sitä, että perustettaisiin virallinen foorumi, kun eri alueilla kes- keskustellaan kansainvälisestä kaupasta ja ihmisoikeuksista. Tämä voisi olla mahdollisuus tulkita Afrikan kansalaisyhteiskunnan toiveita – ja näin luoda yhteyksiä parlamentin suuntaan. Kiitos. Seuraavaksi Sargentini. Thank you, Chair. Uh, I seem to have... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on pikkusen vaikeuksia puheenaiheen määrittelyn kanssa. Antamaan esimerkki länsi-afrikkalaista kaakaasta tässä lasten keräämää. Sehän on selvää, että mitä me emme halua. Sillä hyvä esimerkki lainsäädännöstä, jonka kolonialistit säätivät LGTBstä ihmisistä. Meillä oli tämä lainsäädäntö, me muutimme. Voisitteko tekin muuttaa? Nämä ovat selkeitä esimerkkejä. Mutta eivät ole niin selkeitä. Kysymys on pikemminkin siitä, miten kauppa vaikuttaa ihmisoikeuskysymyksiin. Olemmeko varmoja, että me emme vältä veroja? Olemmeko varmoja, että maksamme oikeudenmukaisen hinnan? Ovat kaksi hyvin eri tapaa arvioida ihmisoikeuksia kauppasopimuksissa. Tämä toinen kysymys, välttelemmekö veroja, onko diili reilu diili? Tämä on se vaikeampi osa komis, ymmärsi, että komission jäsenen Malmströmin pitäisi tehdä ehdotuksia, miten kehityslausekkeet ottaa kauppaan mukaan. Tämä on osa kysymys. Tarvitsemmeko reilua diiliä? Vai mietimmekö, miltä tämä näyttää omassa kukkarassa? Ja sitten kysymys onko ehdollistaminen kaupan etarifieste, jos asiaa tarkastellaan näin, aina me saamme vastauksen hallitukselta, että me teemme kauppasopimuksen nyt Afrikan kanssa. Eipä käsitellä näitä muita kysymyksiä. Ja se on ihan väärä lähestymistapa. Jos te haluatte viitata meidän ihmisoikeusrikkomukseen, niin tehkääpä niin vastaisuudessakin eri kumppanisopimuksissa on erilaisia ihmisoikeuslaitteita lasakeita. Ehkä herra Vaatteesta tai Lloyd voisi selittää, miksi te ajattelette, että näin on. Onko se hyvä vai ei? Voi ajatella, että on vain yksi ihmisoikeuksien julistus. Lausekkeita on kuitenkin erilaisia. Miten voimme vahvistaa näitä lausekkeita? emmekä politisoida niitä. Jos mennään tarkastella Katalinon sovimusta, huomasin, että kun poliittinen vuoropuhelu alkoi, e, kysymys ei ole ihmisoikeuslausekkeista, jotka vaikuttavat päivittäisessä tilanteessa. Tämä poliittisesti motivoitua. Totta kai me pyrimme aloittamaan poliittisen vuoropuhelun Eritrean kanssa, mutta Mutta on paljon päivittäisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joihin ei tässä puututa. Miten voitaisiin tehdä niin? Mauritiuksen pääedustajalta kysyisin. Haluaisin sanoa sitä osaa ihmisoikeuksista, joka jatkavat isoja kysymyksiä niin kuin lapsityövoimaa. Kykennette te oman epäsuhteen kertomaan, maksavatko monet kansalliset yritykset veronsa vai eivät. Imä. Kiitos. Imma seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että pidämme tämän kuulemistilaisuuden. On ollut mielenkiintoista kuunnella kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Esittäisin kolme konkreettista kysymystä. Yksi. Mielestäni on tärkeää, että ihmisoikeus kysymykset otetaan mukaan kestävyyslukuun kauppasopimuksissa. Kauppa ei voi olla pelkästään itse tarkoitus, vaan täytyy katsoa myös, missä olosuhteissa hyödykkeitä ja palveluita tuotetaan. On selvää, että emme voi käydä kauppaa sellaisilla hyödykkeillä, joita on tuotettu ilman, että on kunnioitettu perus ihmisoikeuksia ja arvoja. Myös arviointi ja seuranta on tärkeää. On katsottava, miten asiat todella toteutuvat käytännössä. Ja tässä mielessä esittäisin konkreettisen kysymyksen. Mauritiuksen suurlähettiläs viittasi myös muihin aktiivisiin toimijoihin Afrikassa liittyen kauppakysymyksiin. Haluaisin kysyä, onko teillä otettu huomioon sopimuksessanne ihmisoikeudet, koska saamieni tietojen mukaan näin ei olisi. Eli katsotaan parhaita hintoja, mutta ei kuitenkaan oteta huomioon, missä olosuhteissa toimitaan, ainakin suurimmassa osassa tapauksista. Ja toinen kysymys, jota haluaisin kysyä, on, kuinka arvioitte sen, että mukaan otettaisiin sukupuolten tasa-arvokysymykset. Lasten oikeudet ovat tietysti tärkeitä, mutta naisten työoloja ei saa unohtaa erityisesti köyhimmissä maissa ja sellaisissa maissa, näihin kohdistuu eniten väkivaltaa. Eli haluaisin arvioida tästä. Kiitoksia seuraavaksi Helmut. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämmin kiitos myös minun puoleltani asiantuntijoille. Aihe on hyvin monimuotoinen ja tätä myös puhujavalinnat heijastelevat. Aivan kuten Sargentini, pohdin sitä, miten lähestymme aihetta, miten suhtaudumme ihmisaikaa ihmisoikeuksiin, ovatko ne tässä erillinen kriteeri vai pitääkö puhua pikemminkin kauppapolitiikasta ja siitä, edesauttaako tämä politiikka yhteiskunnan kehittymiseen, auttaako tämä siinä, että ihmiset voivat omien päätöstensä osalta edesauttaa ja vaikuttaa siihen, miten tuotantoa toteutetaan. Eli kysyisin, pitääkö ihmisoikeuksiin liittyä tiettyjä ehtoja? No tähän on aika helppoa antaa vastaus. Suurin osa kauppaa keskenään käyvistä maista ovat allekirjoittaneet tärkeitä ihmisoikeus sopimuksia. Niissä, tärke, niissä selkeästi sanotaan, mitä oikeuksia on toteutettava. Joten ihmisoikeuksien julistuksen allekirjoittaminen, ratifiointi luo puitteet tälle toiminnalle. Jos puhumme ihmisoikeuksien toteutumisesta, pitäisi jatkuvasti viitata näihin kansainvälisiin tunnettuihin sopimuksiin. Eli tästä heräsi kysymys panelisteille. Haluammeko, että meillä on kauppasopimuksissa tällaisia lausekkeita ja sopimuksia, jolla velvoitamme itsemme ja tunnustamme tietyt periaatteet. Eli luommeko juuri tämän suuntaisia välineitä kauppapolitiikkaan. Ja sitten toinen kysymys, jossa haluan puhua, liittyy VTOn sääntöjen yhteen sopivuuteen ja kotonuun sopimukseen. Eli tässä ei välttämättä oteta huomioon kaikkia kysymyksiä, joita VTOssa on jo ankkuroituna. Ja tässä palaan nyt talouskumppanuussopimuksiin Länsi-Afrikkaan. Eli ovatko nämä sopimukset sopusoinnussa mainitsemieni muiden kansainvälisten sopimusten kanssa? Ja kolmanneksi syntyy herää kysymys siitä, miten arvioimme tällaista helpotettua markkinoille pääsyä, jota toivomme kolmansissa maissa ja tietysti myös toisinpäin. Miten arvioimme sitä, miten se edesauttaa kehitystä näissä maissa. Tämähän luo aasinsillan sitten myös ihmisoikeuksiin. Eli meidän tulisi katsoa kattavammin näitä kysymyksiä juuri kauppapolitiikassa. Kiitos. Hyvät kollegat, aika tahtoo nyt loppua, koska koko ajan tulee lisää puheenvuoropyyntöjä. Joten pyydän teitä puhumaan lyhyesti. Haluamme kuulla myös komission edustajan vastauksen ja myös panelistien vastaukset. Serran seuraavaksi. Merci, monsieur le président. Euh. Kiitos, puheenjohtaja. Ranskaisen kansallispäivä, minulla on trikolorin värinen solmio. Ranskassa syntyi suurimmat ihmisoikeuksia, joten nyt voitaisiin sanoa sitä tapaa vielä kuka se tarvioimaan. Ja olen sitä mieltä, että tämä ei välttämättä kuulu meidän toimivaltaan. Mielestäni meillä on muitakin asioita käsiteltävänä kuin muiden maiden asiat. Minä olen koskaan ymmärtänyt, että tätä poikkiluotaavaa diplomaattia meidän tulisi kunnioittaa muiden maiden itsemääräämisoikeutta, joten meillä ei ole kyllä oppitunteja annettavana myöskin Euroopassa, tässä Euroopan parlamentissa. Me avasimme 17-luvun Turkin kanssa, ja sen sijaan, että katsomaan, mitä e- Saharan etelänpuolisessa Afrikassa tapahtuu, niin meidän pitäisi katsoa, mitä Turkissa tapahtuu. Turkki on miehittänyt osan EU-valtiosta Kyproksen. Siellä avataan omat rajat, jotta voidaan rahoittaa isistä ja astetaan koko EU-diplomatia vaaran. Joten puheenjohtaja oli sitä mieltä, että meidän tulisi olla hieman pidättäytyväisempiä. Meidän ei tulisi olla paavillisempia kuin Paavi itse sillä TTIP-sovimus on todellinen uhka eurooppalaisille valtioille ja itsemääräämisoikeudelle. Kiitos. So, und jetzt ist äh, Frau Forenza dran. Kiitoksia seuraavaksi Forenza. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Kolme kysymystä. Ensimmäinen oikeastaan tuli jo esille muiden kollegoiden puheenvuoroissa – ja se koskee mahdollisuutta arvioida sitten sitä, miten ihmisoikeudet vaikuttavat, ei pelkästään lausekkeiden kautta, vaan koko näiden epäsopimusten puitteissa. Eli katsotaan, että ei toteuteta ihmisiä uuskolonialistisesti, aggressiivisesti, ei ei todella saa haitata ihmisten elinoloja maan omistukseen ja muuhun liittyen. Ja toinen aihe koskee, siihen, äh, koskee sitä, miten tätä kokonaisvaikutusta arvioidaan. Rodriguez puhui tästä, eli tulkitaanko ihmisoikeuksien vaikutuksia yleisesti ja katsotaanko sukupuolikysymyksiä. Ja kolmanneksi puhumme kauppasopimuksista, joissa sopimuspuolilla on epätasapainoinen taloudellinen vaikutus tai rooli. Onko olemassa vastakkaisenlaisia lausekkeita. Voisimmeko me esimerkiksi sitoutua vaikkapa turvapaikkakysymyksissä vastaamaan näihin kysymyksiin? Kauppasopimuksessa tämä on aika aggressiivista toimintaa EUn toiminnassa näitä maita kohtaan. Seuraavaksi Grisby. Chciałbym podkreślić bardzo istotny element w tej dzisiejszej debacie. Erittäin tärkeä näkökulma tämän päivän keskusteluun liittyy siihen, mitä Maurituksen sulle tällä sanoi liittyen perusoikeuksiin. 2015 on globaalin kehityksen vuosi. ja kaikki kauppaan, kansainväliseen kauppaan liittyvä. Mukaan lukien EUn ja Afrikan maiden suhteet. Kaikki tämä ansaitsee erityishuomion. Koska Afrikalla on paljon kehityshaasteita, paljon konflikteja, mutta myös paljon ihmisoikeusongelmia. Tämä yleinen huomio, tämä erityisesti kiinnosti se, mitä keskustelussa sanottiin, se oli tämä yleinen väite, että maailman kauppajärjestön sopimukset ovat parempia kuin Euroopan kumppanussopimukset. Voisitko puhua tästä vähän yksityiskohtaisemmin? Miltä pohjalta tuo arvio on tehty? Perustuuko tuo kauppasuhteisiin? Vai siihen, että näissä sopimuksissa on lisälausekkeita esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyen? Mitä mieltä olet ihmisoikeuslausekkeista? Ja mitä jäsenvaltiot, jotka ovat tehneet tällaisia sopimuksia, jotka ovat täytäntöönpanneet nämä lausekkeet? koska käsitykseni mukaan Lissabonin sopimus velvoittaa meitä kiinnittämään erityistä huomiota ihmisoikeuksiin sopimusosapuolissa, kun sopimuksen antavat etuoikeutetut suhteet EUn kanssa. vaikka kysymys poliittisista tai taloussopimuksista. Kiitoksia, herra Grib. Seuraavaksi Versia. Excusez-moi, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Koitan puhua lyhyesti. Mielestäni täällä on kysytty seuraavan kysymys, mikä on ihmisoikeuksien sija eurooppalaisessa ulkopolitiikassa. On yhä enemmän vapaakauppasopimuksia ja Euroopan unionin vaikutus laskee ja me olemme hyvin kaukana meidän omista tavoitteistamme, jotka asetettiin 10 vuotta sitten 0,7 prosenttia BKTstä tulisi määrättää kehitysyhteistyöhön ja nyt ollaan 0,29 tilanteessa. Ihmisoikeuksien tulisi olla näiden kysymysten keskiössä. Minulla on myös kysymyksiä liittyen siihen, miten VTO-sopimukset ovat parempia kuin nämä talouskumppanuussopimukset ja miten Yhdysvallat kunnioittavat paremmin sopimuksia ja ihmisoikeuksia näissä sopimuksissa. Tarvitsemme konkreettisia ehdotuksia, kuinka voimme edetä. Lisäksi on sitä mieltä, että kaikki, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa, tietävät, että demokratia, ihmisoikeus, lausekkeet ovat ainoastaan ilmoitusluonteisia asioita, joten on kenties tärkeää viedä läpi oikeita arviointeja näiden asioiden suhteen. Ja mitä tulee näihin muihin kumppaneihin, Yhdysvalloista puhuttiin, mikä on Intian ja Kiinan sija, ja nämä keskustelut, joita meillä on näiden maiden kanssa, kuten täällä mainittiin, niin eikö paras hinta ole tärkeämpää kuin mikä tahansa muu? Ja vielä minä kiinnitän taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin suuren tärkeyden. Työoikeudet, työolosuhteet liittyvät näihin, mitkä ovat ILOn määräykset näihin liittyen perusoikeuksiin, lasten oikeuksiin. Ei, tulisiko näihin kiinnittää huomiota, jotta pääsisimme eteenpäin näiden suhteen sellaiset, joita ei voi jyrätä. Elina, onko sinulla kysyttävää? No ei, mutta ehkäpä nyt sanoisin vielä pari asiaa ja sitten päätämme. Olemme tässä nyt ongelman ytimessä. ja EUn roolin keskiössä. Se on tullut tässä esiin. Tähän kaikkeen liittyy paljon epäjohdonmukaisuuksia. Yhtäältä olemme pyrkineet pitämään kiinni ihmisoikeuslausekkeista, mutta joskus sopimukset itse ja niiden lausekkeet kyseenalaistavat sitten mahdollisuuden päästä eroon köyhyydestä. Ensin katsotaan aina kauppaa ja vasta sitten ihmisoikeuksia, mutta ehkäpä nyt tällä vuosituhannella pitäisi kääntää järjestys niin, että ensin tulisivat ihmisoikeudet ja vasta sitten kauppa. Ymmärrän, että helppoa tämä ei ole. Mutta jos emme pysty seuraamaan sitä, miten toimimme vaikuttavat kolmansissa maissa, miten jos emme todella pysty arvioimaan sitä, mitä tapahtuu, niin olemme tekopyhiä. No, sitten voimme solmia vain kauppasopimuksia ja se siitä, koska suurta vaikutusta ei millään muulla ole. Onko meillä mahdollisuutta nyt muokata sopimuksia. Emme me halua tietenkään läksyttää ketään Euroopassa eikä Euroopan ulkopuolella. Kiitoksia. Itse lisäsin pari asiaa. Implementation. Ensinnäkin täytäntöönpano. Ehkäpä asiantuntijat voisivat antaa yhden neuvon, mikä on parasta täytäntöönpanon kannalta – Mertelölle suhtaudu todella kriittisesti epäoihin. Mikä on paras vaihtoehto parantaa ihmisoikeuksia? Ennen kuin annan puheenvuoron asiantuntijoille, tänne Sandra Galina, DG Kaupasasto, lyhyt puheenvuoro. Meni. Huomenta paljon, että kiitoksia, että kutsutte meidät tähän kiehtovaan kuulemiseen. Me olemme todella sen ytimessä, mitä Eurooppana haluan tehdä maailmassa, ja haluan vastata moniin kysymyksiin. Kunnianarvoinen jäsen Pantseri, emme ole tehneet mitään kompromissiarvojen suhteen kumppanussuhteessa alkomat teemaiden suhteen millä on työkaluja tai ihmisoikeuksia koko kalupakki käytössä. Ihmisoikeudet ja ydin työvoimastandardit ovat sisäänrakennettuja kumppanisopimuksia, ne ovat olennaisia. Emme ole tehneet kompromisseja. Kaikki kumppanisopimukset ovat täynnä viittauksia. Olisi sopimus mikä tahansa, viittaukset ovat siellä. Meillä on myös tehokkaita keinoja täytäntöönpanna ihmisoikeuksia. En halua käydä keskustelun, käytämmekö työkaluja. Mutta Martinin kanssa on samaa mieltä, että kansanvaltaiselle täytyy antaa vähän eloa. Meillä on paljon parlamentaarisia kokemuksia, kansalaisyhteisötapauksia. Pieni viitekin voi ilahduttaa kansalaisyhteiskunta Sasimaa, jonka suhteen käytän täällä. Masupu ja Klamini on juuri vapautettu. Olen nähnyt Twitteriin, olen ylpeä, koska EU onnistui sitä Nikola Bellomo sulähettelämme ansaitse kunnian. Me omistaudumme tarvitsemme myönteisen agendan kauppakumppaneiden kanssa. Meillä on välineet. Mutta täytyy vähän ponnistellakin. Koska näissä maissa mikään ei tapahdu helposti. Ja haluamme olla niiden puolella, jotka haluavat muutoksia ihmisoikeuksien suhteen, mutta laajemminkin. Haluan sanoa, että on epäreilua ajatella, että että nämä maat ovat allekirjoittaneet jotenkin silvattuja kumppanisopimuksia. Niissä on kaikki ihmisoikeusviittaukset. Nämä on ankkuroitu kotona sopimuksia, joka on monumentaalinen kehikko kaikelle, mitä haluamme ennestään ihmisoikeuksien suhteen, vaan laajemminkin. Täytyy tehdä aina selkeäksi, että tapahtuu mitä tapahtui sopimukselle. Se, että osapuolet allekirjoittamalla sopimuksia, joka viittaa näihin olennaisiin piirteisiin. Oikeudellisesti me allekirjoitamme sopimuksia, jolla on olennaisia piirteitä. Onpa kotonu olemassa tai ei, tämä tahto on ilmaistu tulevaisuudessa. Käytämmekö kotennuksen seuraavan sojan työkaluja tai Lissabonin sopimuksen keinoja kykenemme täytetään panemaan ja ihmisoikeuksia 2018, 2018, 2015 Lissabonin se ovat aina käytettävissä. Miksi emme nämä tällä tällaisesta äh, tekstipohjasta, sopimuspohjasta, meillähän on sellainen. Juuri siksi, että mä äh, haluan antaa periksi arvojen suhteen. Jossakin vaiheessa neuvottelut olivat erittäin kirjaita kotona sopimus, joka on niin hyvä, sen oli helppo viitata kumppaneidenkin. Ja kumppanille minullakin oli helppoa sanoa, että, että en puutu pilkkaan, pilkkuunkaan. me kotona, me ollaan lapsityövoimaa, työvoima, ympäristö, meillä on tällainen tekijöiden kirja, jotka menevät ihmisoikeuksista kestävään kehitykseen. Tulevaisuudessa kävi kotona miten tahansa. Voimme käyttää Lissabonia. Voimme uudistaa kumppanisopimuksia, koska niissä on uudelleen arviointilauseke. No, miksi he neuvottelette kestävän kehityksen luvun tulevaisuudessa? Ihmisoikeuksien suhteen kaikki on ihan hyvä. M- hyvin, mutta entäs kestävä kehitys tulevaisuudessa? Minulla saattaa olla yksi yksi puolen nappi, joka ei ole välttämättä hyvä AKMlle. Meillä on koton sopimukseen rakenne, meillä on vuoropuhelua vastaansa puolet mukana, jos kotona kaatuu ja niin tämä osallistuminen puuttuu. Olen vakuuttunut AKT-maiden edussa on uudelleen neuvottelut nämä puuttuvat osat. Olisi halpaa sanoa, että kaikki on hyvin. Mitä tapahtuu 2020? Toistan. En ole antanut periksi ihmisoikeuksissa. Eikä pidä koskaan tehdä niin. Toisaalta tapahtui mitä tapahtui. on soveltaa yksipuolisesti sanktioita. En suosittelisi. Se viime kestistä, jossa oli vieraiden vastauksen Areenalle Sargentinille – ja Forenza, tässä viitattiin, ja Yhdysvallat puhui epätasapainosta sopimuksesta. Lukekaapa, mitä Merkel sanovat. He viittavat siihen, että me tarjoamme asymmetrisiä sopimuksia. Me annamme paljon enemmän kuin vastaisapuolet pystyvät, se on kohtuullista. Että tämä on epätasapainoista. Yhdysvallat ne äh, ovat substantiaalisesti se, se, se, sellaista kauppaa, jossa vasta osapuolet tekevät paljon enemmän myönnytyksiä, mitä en suosisi. Mutta voin kutsua teille teknisen briefauksen ja voin näyttää nämä tekstit ei pidä moittia osapuolia siitä, että etteivät he ponnistaisivat allekirjoittaneet rajoittavimman ihmisoikeuskehikon, mitä voi kuvitella. Thanks a lot. Uh, Mr. Panseri, why... Kiitos. Panseri. Niin, en halua aloittaa keskustelua uudelleen, mutta ensi kerralla pyydän, että te käytätte ensin puheenvuoron, että sitten voimme reagoida siihen puheessamme. No ehkä tästä voidaan jatkossa puhua lisää. Nyt sitten Andrea Rossi, yksiköstä, neljä minuuttia. Uh, for the invitation. Kiitos, kiitos kutsusta. En nyt toista, mitä kollega tässä jo sanoi. Haluaisin korostaa, että sopimuksen artikla 21 mukaan on hyvin selvää, että EU, kuten on päätetty, niin ulko toimissaan kiinnittää huomiota perusoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ne ovat ulkosuhteessa tärkeässä roolissa – ja tämä vahvistettiin erään asiantuntijan toimesta. Tämä on ollut osa EU-strategia 2012 liittyen ihmisoikeuksien ja demokratian ja nyt uutta toimintaohjelmaa suunnitellaan 2015-2019 aikavälille, jossa korostetaan näiden periaatteiden tärkeyttä ja ehdotetaan toimia niihin liittyen. Nyt Puhumme ennen kaikkea kansainvälisten sopimusten ihmisoikeuslausekkeista, kaikissa EU-puitesopimuksissa, jotka on allekirjoitettu vuoden 2005 jälkeen kolmansien maiden kanssa, ovat sisältäneet ihmisoikeuslausekkeen. Ne ovat tärkeä osa sopimuksia ja se on konkreettinen osoitus EUn tahdosta valtavirtaista ihmisoikeudet omassa ulkopolitiikassaan. Mitkä ovat näiden suurimmat arvot, niin tässä talouskumppanuusmaiden ja e EUn välillä julistetaan tämän lausekkeen avulla, että nämä ovat molemmat sitoutuneita ihmisoikeuden, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen. Ja tämä luo perustaan tuoda esille ihmisoikeusasioita, ja tämä tekee mahdottomaksi sen kummallekaan osapuolelle, että mm, ihmisoikeusasiat ovat ainoastaan sisäisiä asioita. Siksi me Euroopan unionissa aiomme jatkaa näiden ihmisoikeuslausekkeiden lisäämistä puitesopimuksissa, kolmasen Marin kanssa vastaisuudessa kotonu, joka allekirjoitettiin vuonna 2000 umpeutuu 2020. Tämä umpeutuminen mahdollistaa sen, että otamme opiksemme näistä EU-AKT-suhteista ja voimme katsoa, kuinka vastaisuudessa tulisi toimia, kuten monet täällä ovat ehdottaneetkin. Neuvotteluprosessi, kuulemisprosessi alkaa muutaman kuukauden kuluessa. Ja kotikumppani kanssa on neuvoteltava näistä asioista. Se, mitä minä haluaisin korostaa, on se, että EU on sitoutunut siihen, että ylläpidetään poliittista säännöstä, poliittista keskustelua, liittyen artikla 26 kuulemisiin kaikissa puitesopimuksissa ja EUn politiikka, kuten kaksi se kun tietysti juuri sanoikin, niin halutaan lisätä poliittisia lausakkeita liittyen oikeusvaltioperiaatteisiin ja ihmisoikeuksiin liittyen AKT-maissa myös tulevaisuudessa. Minulla ei enempää, kiitos. Thanks a lot. And now I'll give back the floor to... Kiitoksia. Nyt palataan asiantuntijoihin. Ensin Walters. Thank you. Kiitos. Ensiksi kiitokseni Euroopan parlamentille erittäin korkeatasoisesta keskustelussa, jossa mennään asian juureen. Maailmahan muuttuu koko ajan. Tasapainotilanteet vaihtelevat, politiikat muuttuvat, oikeudelliset välineetkin. Käyn läpi nopeasti joitakin kysymyksiä, jotka minulle kohdistettiin. Ensinnäkin nämä kotonuun kytköslausekkeiden täytäntöönpano ekasissa. Viinin sopimus, sopimusoikeudesta, siihen täytyy kääntyä, sen täytyy sovituksia, sopimuksia täytyy tulkita kontekstissaan. Kaikkien muiden kansainvälisten sopimusten ja oikeusvälineiden kontekstissa. Näin on. Tästä seurataan linkkiä voimakas samoin toimeenpantavuus. Sitten kysymys, miksi täytyy tehdä ero eri ihmisoikeuksien asiakkaiden välillä, miksi ne vaihtelevat. Tämä hämmentää minuakin, sitä täytyy miettiä enemmän. Se varmasti liittyy näihin historiallisiin malleihin, kaavoihin. Näitä on neuvoteltu eri aikoihin, uudistettu eri aikoihin, joka tämä kiinnostavin tilanteeseen Andien yhteisössä. Meillä on 2012 sopimus Kolumbia Peru, jossa on ihka uusi voimakas ihmisoikeuslauseke, mutta kahdelle muulle, Ecuadorille ja Bolivialle, täytyy viitata vanhaan sopimukseen, jossa ihmisoikeuslauseiden muotoilu on erilainen. Tämä voi liittyä neuvotteluprosesseihin, vapaateen muihinkin maailman alueisiin mutta kannattaisi miettiä syvemminkin. Emmekä voisi luoda vähän vakiomuotoisempaa formaattia, jossa meidän mielestä olennaiset asiat. Ja vilpittömästi meidän pitäisi mennä paljon pitemmälle, kun tämä viitataan ihmis- vuoden 1948 ihmisoikeusjulistukseen. On paljon globaaleja ja alueellisia ihmisoikeusvälineitä on sen jälkeen kehitetty. Ei pidä unohtaa, että on myöskin tämmöinen informaatiokultakaivuus, joka julkaistaan aina kahden kolmen vuoden välein ihmisoikeusneuvostossa, jossa jokaista maata arvioidaan tämän yleisen kausittaisen arviointimenettelyn kautta, joka kertoo, mitä soveltuvia ihmisoikeus oikeusvälineitä on ja miten niitä on käytetty. Tässä on kiinnostavasti puhuttu kaupan ja kehityksen suhteista. Lissabonin sopimus velvoittaa meitä ajattelemaan tuoreesti ja yhdistämään politiikka-alueita. Täytyy oppia ymmärtämään asioita paremmin ja saada kauppapolitiikkaa ja kehitysyhteistyö läheisempään yhteyteen vaikutuksen maksimoimiseksi. Mitä institutionaalisiin mekanismeihin tulee? Oikeasti mitä tehdään nimisoikeuslausekkeelle? Niin ja seurantaa tai sen puutetta täytyy miettiä. On institutionaalisia kysymyksiä, joita pitää pohtia. Ei ole yhtään sopimusta, jossa olisi omaa seurantaa mekanismia, erityisesti ihmisoikeuksille. Meillä on yleisin mekanismi poliittinen vuoropuhelu. Se on tärkeää, mutta kuten yksi jäsenistä oikein totesi, se kiinnittää huomiota liikaa kriiseihin päivän näkyviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Ongelma on pikemminkin tämmöiset päivittäiset voi- ja leipätyyppiset rikkomukset. Jos vaaditaan hyvää informaatiota ja keinoa tarttua näihin asioihin niin kansalaisyhteiskunnan kanssa yhdessä. Mä kauppajärjestö yhteensopimus kumppansopimuksessa on klassinen kysymys. Se on mietitty pitkään, tutkittu, sitä on keskusteltu. Voimme jatkaa tätä pohdintaa amerikkalaisten kanssa usein keskustellaan tämän olennaisesti vanhasta kauppasuhteesta. Mutta on EUn edossa esittää vakuuttavasti, että kompensoimukset ovat täysin VTO-yhteensopivia. Raha on jumissa. VTO ehkä saattaa myös tarvita todellisuuteen, että, että alueelliset sopimukset, alueellinen dynamiikka on todellisuutta. Ja VTO on nieltävä se. Kiitos. Lodge. Very much. Let me, Uh... Kiitos. Kolme ja puoli. Asia haluaisin mainita. Tämä liittyy osittain Yhdysvaltoihin. Joskus on tärkeää huomioida, kuinka Yhdysvallat näkee näitä vapaakauppasopimuksia. Mm, Yhdysvalloilla on oma sopimuspohja, että hänet Schadenfreude, joka meillä on, liittyen siihen, että me olemme olleet Yhdysvaltojen kanssa pitkään yhteistyössä. Tämä on asia, joka EU näkee myös nyt, kuinka ideologisesti Yhdysvallat toimii. Yhdysvalloissa on sopimuspohja liittyen vapaakauppasopimuksiin ja näissä on kaikessa ihmisoikeuslauseke, joka on universaali myönnytykset, jotka tehdään vapakauppasopimuksessa kauppakumppanille, niin se myönnetään myös Yhdysvalloille. Ei ole mitään poikkeusta sen suhteen, mikä on kehityks, kehityksen taso kyseisessä maassa. Ja minä haluaisin nyt tuoda esille sen, että mitä tulee talouskumppanuussopimuksiin ja reformiin, jossa muuteltiin tätä ja se koskee ainoastaan näitä tietyn, vaihto, tietyn tason saavuttaneita maita. Carform talouskumppanuussopimuksesta puhuttiin täällä, ja siellä on kestävän kehitykseen liittyviä tiettyjä lausekkeita, sillä me teemme myös sitoumuksia liittyen investointeihin ja palveluihin. Ja eräs tärkeä asia huomata tässä talous kumppanuussopimuksessa, niin tässä ei viitata siihen, kuinka tärkeää kestävä kehitys on, eikä kuinka tärkeää perusoikeudet ovat. Siitä ei puhuta ainoastaan johdantosassa, vaan se on tuotu esille näissä eri säännöksissä. Ja ympäristö- ja sosiaalisia standardeja ei saa alentaa. Ja olen sitä mieltä, että tämä on erilainen kohta kuin mitä muissa talouskumppanuussopimuksissa on. Ja kyseessä on äh, vallankumouksellinen, poikkeuksellinen sopimus paperilla, niin tämä ei ole hyötynyt äh, siitä täytäntöönpanon tasosta, josta se olisi kuulunut hyötyä. Kaikkia tosiaan voidaan syyttää tässä, mutta tällaisessa asymmetrisessä suhteessa – toinen osapuoli on vastuullisempi tai toisella osapuolella on enemmän vastuuta kuin toisella. niin minä toivon, että komission jäsen Malmström, joka saapuu Gaanaan ilmeisesti tänään, ja hän tapaa Karfan kumppaneita huomenna, niin hän voi sanoa, että meillä on suuri vipuvoima kansainvälisissä järjestöissä. Me tulemme rohkaisemaan IMF ja Maailmanpankkia käyttämään – omaa teknologista kaupan kasvatusmekanismejaan, jotta nämä veisivät läpi, auttaisivat viemään läpi verouudistuksia, jotta ne säännökset, jotka koskevat tarifien ja tulien poistoa, eivät vähennä Karbian maiden verotuloja. Tällaisia asioita tarvitaan ja näihin tulisi kiinnittää huomiota. Se että näissä EKOR-mekanismeissa on, niin ne eivät välttämättä saa näitä aikaiseksi. On huomattava, että on tiettyjä asioita, jotka ovat johtaneet siihen, että Kareform on ainoa AKT-alue, joka on saanut täysivaltaisen talouskumppanuussopimuksen. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että Meillä on ainoastaan yksi vähiten kehittyneiden maiden joukkoon kuuluva maa, eli Haiti. Ja toiseksi meillä on erittäin vahva ö, kuulemispuite, sopimus liittyen valtion eli hallituksiin. Ja meillä on myös ö, Amerikan vapakauppa, Amerikan vapakauppasopimus. Tämä oli tärkeä oppikoulu meille. Me opimme, kuinka kauppasopimukset tulee, kauppasopimusneuvottelut tulee järjestää. Minä olin mukana viemässä näitä läpi. Ja lisäksi meillä on konsultoiva elin, jossa me voimme kuulla näitä muita sidosryhmiä. Ja lisäksi me tiesimme, että mitkä ovat ne vahvuudet yhteistyö, yhteistyössä teollisuuden maiden kanssa, Kanadan Yhdysvallat ja talouskumppanuussopimuksessa EU. Ja viimeinen kommentti, jonka minä halusin tehdä, on se, että tämä keskustelu osoittaa, että ei ole mitään epäilystä sen suhteen, kuinka tärkeää ihmisoikeudet ovat kauppasopimuksissa. Kukaan ei tätä varmasti voi kyseenalaistaa, mutta tärkeä kysymys on se, kuinka me voimme siirtyä tärkeä tai näistä, tästä kovasta puheesta niin konkreettisiin sitoumuksiin ja seurantaan. Ja nyt minä tosin esille, että on kolme vaihtoehtoa. Yhdysvaltain lähestymistavan ensimmäinen se, että nämä kauppasopimuksien solmimiset ovat ehdollisia liittyen siihen, kuinka kansainväliset sopimukset pannaan täytäntöön, vaikkapa ILO-sopimukset ja toinen on se, että katsotaan kuinka EU-lähestymistapa liittyen yleisiin tulitusjärjestelmiin. Ja kolmas on sellainen äh, AKT-EU suhteet äh, ovat äh, sopimukselliset, ne ovat sopimukselliset myös sen takia, että näihin liittyy kauppa- ja ulottuvuus. Ja tässä on useita eri välineitä, joita voidaan käyttää. Juul. Sulla lähteväs Conjul. Ihan nopeasti puheenjohtaja. Oikein kiinnostava keskustelu. Koko joukko kysymyksiä. pari huomiota. Ensinnäkin reaalipolitiikka ja Afrikka. On totta, että Afrikassa on montakin toimijoita. Ne eivät tästä mitään ehtoja. Sen kanssa täytyy olla tekemisissä. Joku kysyy, puhuvatko ne ihmisoikeuksista. Ja liittyvätkö ne kestävän kehityksen vaatimuksia? Ei. Se on meistä vartettava Ei Euroopassa ainoastaan, vaan Afrikassakin se tietoisuutta, että se mitä siellä tapahtuu ehkä ei ole Afrikan parhaissa eduissa. Miten sitä pitäisi käsitellä? Meillä on mahdollisuus tehdä jotain. Mä täytyy puuttua asiaan. Miten? Meillä on nämä älykkäät kannustimet. Jotenkin tuolla voi olla osa, joka ei ole ehdollistettua, mutta toisaalta pidetään mielessä ihmisoikeuslausekkeita ja täytyy keksiä älykäs lähestymistapa käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä. Tämä on myös tarvetta pitää huolta politiikan johdonmukaisuudesta, yhteensopivuudesta. Kaikkia näemme, että on kaksinaamaisuutta. On maakohtaisia pärstäkertoimia, iso maa. Silmiä suljetaan tapahtumilta. Heikko maa. sillä löydään lujaa. Tällainen kaksinaismoraali, epäjohdonmukaisuus on vältettävää. Täytyy olla myös herkkä paikalliselle kontekstille. LGTB ja muut kysymykset, jotka on otettu esille. Ja kun kysyy, kuinka paljon aikaa pitäisi antaa uudistuksille, kysyisin kauanko tämä on kestänyt Euroopalta. Voimmeko odottaa, että jos joku on kestänyt kymmeniä vuosia, jopa satoja vuosia Euroopassa, 1080 vuodessa, tai kahdessa vuodessa kun nyt aloitetaan, asialle pitää jättää aikaa. Mutta kaupasta kehitysvälineenä, sen täytyy keskittyä, koska emme usko, että ihmisiä ei voi kunnioittaa tai nauttia vailla kehitystä. Ja jos kaupan pitäisi olla kehityksen väline, meidän täytyy sopeutua niin, että kehitys jatkuu. Ja myös oikeuksia voidaan kunnioittaa. Ja loppulause Martukselta tein suoraan. Maksavatko monen kansalliset yritykset verot? Kyllä, maksavat veronsa. Martuksella on 15 prosenttia yritysveroa. Ja meillä on jotakin maailmanlaajuisia yrityksiä, jotka maksavat veroja maassa, josta tulevat. Ne saavat verohyvityksen, kun ne, joka on voimassa, kunnes ne voivat asettaa, kuinka paljon veroja ne ovat maksaneet kotimaassa, ja sitten veroja arvioidaan. Ne saavat 20 prosentin veroluoton sillä olettamalla, että ne ovat maksaneet verot. Ja tämä johtuu eroista verovuodesta. Sanotaan, että maarituksella verrataan, huhtikuussa samassa maassa verotus on syyskuussa. Saman aikatekijän vuoksi annetaan tämä veroluotto, siirretty vero. Sitten huomattavat verot ovat yhä korkeammat ja järjestelmät tehokkaampi kuin monissa maissa eu Kiitos. Hän... Kiitoksia kovasti. Sitten Bertelo vielä loppuun. Président ja Madame la Présidente. Jos sallitte puheenjohtajat, kuten Arena ehdotti, niin minä haluaisin, että vastaus tulee Mamadou Sisokalta, niin jos sallitte, antaisin minun puheaikani Mamadou Sisokalle. Also wenn Sie auf Ihre... No jos luovutte omasta puheenvuorostanne, niin annan hänelle kolme minuuttia. Voilà. Merci. Kiitos. Puheenjohtajat, kiitos, että saimme osallistua tähän mielenkiintoiseen keskustelun. Minä haluaisin jatkaa siitä, mihin suurlähettiläs jäi. Kaikki ovat sitä mieltä, että kauppa on tuomassa työpaikkoja ja talouskasvua, joten sillä on mahdollisuus olla osa valtarakennetta. Meidän on tärkeää olla täsmällisiä siinä, mille alueelle me rakennamme tätä yhteistyötä. Olen sitä mieltä, että tämä on erityisen tärkeä, mikäli puhutaan siitä, että verrataan Euroopan unon ja ja sen talouskumppanuussopimuksia VTO-sopimuksiin, niin VTOssa on poikkeukset vähiten kehittyneille maille. EU ei tätä halua hyväksyä talouskumppanuussopimuksissa. Tarifeissa on, on olemassa 5 prosentin veroja tärkeille tuotteille, jotka talouskumppanuussopimuksessa ovat nollatasolla, ja minä olen sitä mieltä, että talouskumppanuussopimukset ovat puitteet, että nämä puitteet ovat hyödylliset, niin on myös muita asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota. Useimmat vähiten kehittyneet maat ovat vasta viemässä läpi rakenteiden luomista. Puhutaan näistä, tästä kaupankäynnistä ikään kuin nämä vähiten kehittyneet maat olisivat täysin autonomisia. Monet neuvottelevat vielä IMFn, Maailmanpankin kanssa ja on tiettyjä asioita, joita ei huomioida näissä kahdenvälisissä suhteissa. Me haluaisimme, että talouskumppanuussopimuksia käytettäisiin alueellisen integraation lisäämiseksi ja että tässä voitaisiin suojella rajoja. Tässä olisi hyvä, että voidaan luoda pörssiä, jotta voidaan tehdä sopimuksia, joita voidaan luoda markkinat, jotka ovat järjestäytyneet ja avoimet, ja ne ovat ennakkoehtoja, joita voisi hyötyä Euroopan unionin puitteista. Minä haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla, että aina kun Euroopan unioni on hyväksynyt, että se rahoittaa tutkimuksen, jotka tuovat esille sen, että ei nämä hyödy merkittävästi, niin me kyllä olemme eri mieltä. Nämä ovat Euroopan unionin rahoittamia tutkimuksia, jotka osoittavat, että on vähemmän voitettavaa siinä, mitä me ehdotamme, kuin mikäli jos ehdotettaisiin toisenlainen ratkaisu. Ja oikeudet on tärkeää, että on olosuhteet, joissa kansalaiset ja kansakunta voi kehittyä ja Mielestäni on tärkeää, että kiinnitetään huomiota. Thanks a lot. Um, Kiitoksia kovasti. No niin, hyvät naiset herrat. Kiitoksia oikein paljon asiantuntijoille ja kollegoille tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kysymys siitä, kuinka ihmisoikeuslauseketta tulisi täytäntöönpanna oikealla tavalla – ja miten valvoa täytäntöönpanoprosessia on varmasti keskiössä, kun talouskumppanuussopimuksesta helpossa keskustelut vielä Elena. No niin, kaikkia jo väsyttää, kaikilla on nälkä. Kiitos, että olitte mukana ja nähdään taas. Hei.